kehityspolitiikka, humanitaarinen apu, valtion rakenteiden rakentaminen ja niin edelleen. Mutta samanaikaisesti meidän on myös vahvistettava ulkorajoja myös Kreikan ja Turkin välillä. Siellä meillä on ongelma. Kroatia ei salli sitä, että siitä tulee maa, josta tulisi tällainen epävirallinen keräilykeskus, koska me emme halua lähteä rakentamaan muureja. Päinvastoin me suojelemme rajoja. Meillä on 6500 poliisia, jotka valvovat äh, Kroatian äh, rajaa, tulevaa Schengenin ja Euroopan unionin rajaa. Ja me käytämme siinä omaa lainsäädäntöämme, eurooppalaisia standardeja ja kansainvälisiä lakeja. Ja kaikki syytteet siitä, äh, että jotain muuta olisi tapahtunut väärin, kaikki tullaan tutkimaan, mutta meillä ei ole mitään todisteita, että näin olisi ollut. Jos te olette käyneet tuolla Kroatian ja Bosnia-Herzegovinan rajalla, ymmärrätte, minkälainen maasto siellä on ja mitkä edellytykset ovat. Meidän on tehtävä yhteistyötä Frontexin kanssa ja autettava toisiamme, jotta voimme vastata tähän kysymykseen hyvällä tavalla. Mitä tulee sitten laajentumiseen, joka täällä, jonka edustaja Bey otti esiin? Sanon yhden asian. Ei ole mitään vapaa-lippuja, vaan tässä on hyvin selkeä logiikka niissä valtioissa, joiden, joiden lähellä EU on. Esimerkiksi tuolla eteläiset maat, ei niillä ole mitään muuta mahdollisuutta, eivät niistä voi liittyä USAhan, Kiinaan tai Venäjään. Ainoa mahdollisuus on EU. Ja meidän täytyy tässä huolehtia tästä ja rakenteista. Me emme voi jättää heille sellaista kuvaa, että he odottavat ikuisesti. Se ei ole hyvä asia heille ja he eivät silloin jatka esimerkiksi uudistuksiansa. Se, että käynnistetään neuvottelut, jäsenyysneuvottelut ei merkitse sitä, että he liittyisivät huomenna. Ei, vaan pitkiä ja monimutkaisia neuvotteluita. Ja sen vuoksi meidän on vahvistettava välineitämme ja toivon mukaan nämä kaksi maata saadaan kehitettyä niin, että me voisimme Zagrebin huippukokouksessa sitten antaa julkilaus lausuman, jossa annetaan tavallaan reitti tulevaksi kymmeneksi vuodeksi. Sitten edustaja Tomacic, kiitokset sanoistani. On hienoa, että haluat, että Kroatia menestyy. Tämä tulee olemaan mitään protokollatyötä. Me olemme valmistautuneet, suolellisesti olemme tehneet kovasti työtä ja olemme tehneet hyvin paljon työtä. Ja monet monet ihmiset ovat käyttäneet eh, koko työelämänsä ymmärtääkseen Eurooppaa ja, ja, ja tehdäkseen Kroatiasta EUn jäsenen ja tehdäkseen meidän puheenjohtajakaudestaan menestyksen. Ja sitten vielä lopuksi kaksi asiaa perinteisen politiikan ja uuden, aikaistaminen, uuden aikaistamisen välinen tasapaino ei ole Kroatian ratkaistava tehtävä. Jos se olisi niin helppoa, niin se olisi jo tehty aikaisemmin. Meillä on hyvin paljon vastuuta kaikilla. Meidän täytyy kaikkien päästä hieman eteenpäin ja antaa myös hieman tavallaan periksi niin, että se olisi kaikkien kansalaistemme eduksi. Ja tämän eteen me tulemme tekemään työtä. Kiitos. Kiitos Andrei. Sitten käynnistämme keskustelun. Edustaja Resler, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Poistovani presidentti parlamenta, poistovani presidentti vlade, kole... Puhemies, arvoisa pääministeri, hyvät kollegat. On selvää, että Kroatia kuuluu Eurooppaan sekä kulttuurisesti että historian vuoksi. Minun vanhempieni sukupolvi kuitenkin koki, että tällainen haave on vielä hyvinkin kaukana. Sen takia Kroatian puheenjohtajakausi onkin symbolisesti askel eteenpäin tässä suuressa muutoksessa, jonka Kroatia on kokenut. Kroatia on päässyt pitkälle. Se on taistellut itsenäisyyden ja vapauden puolesta kolme vuosikymmentä sitten ja nyt se on menestynyt Euroopan unionin jäsenvaltio. Kun nyt uusi institutionaalinen kausi käynnistyy, niin meillä on yhteisiä mahdollisuuksia ja haasteita – Nämä näkyvät myös Kroatian puheenjohtajakauden ohjelmassa. Yksi keskeisistä kysymyksistä on se, miten pääsemme sopimukseen monivuotisesta rahoituskehyksestä. Modernisoinnin lisäksi Euroopassa ei pidä unohtaa perinteisempiä mm, politiikkoja, joiden tarkoituksena Euroopassa on kuroa umpeen alueellisia kuiluja. Niitäkin edelleen vielä on. Kroatialla on aivan ainutlaatuinen asema – se voi saada aikaiseksi sen, että saamme vastatuksen näihin demografisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Toivon, että Kroatian kausi on menestys koko Euroopalle, jotta saamme vahvan Euroopan muutosten maailmassa. Edustaja Borsan, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Kroatia ottaa puheenjohtajuuden vaikeina aikoina. Riippumatta meidän näkemyseroistamme, kansalaisten elämänlaadun täytyy olla prioriteetti. Euroopan sisämarkkinoilla ei saa olla ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisia. Työmarkkinoiden pitää olla avoimet jokaiselle, joka haluaa elää omasta työstään. Meidän pitää myös antaa uutta vauhtia nuorisotakuulle. Samaan aikaan meidän on myös taattava eurooppalainen vähimmäispalkka. Jokaisen kansalaisen työ Euroopassa on saman arvoista ja siitä pitäisi saada samanlaista palkkaa. Mitä me olisimme, jos emme olisi tasavertaisten unioni? Kaikki lainsäädännölliset välineet täytyy tehdä sellaisiksi, että ne ovat pitkällä täyksellä suunniteltuja. Meidän pitää monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä puhua myöskin taloudesta. Talouden pitää katsoa ei pelkästään voittoa, vaan myöskin yhteistä hyvää. Me on se, että on turvallisia elintarvikkeita ovat asia, jonka pitää pysyä myöskin prioriteettina meille. Juuri siksi, että monet kansalaiset kärsivät liikalihavuudesta ja tämä on hyvin tärkeä kysymys Euroopassa. On tärkeää, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja laadukkaita. Tämä on tärkeää kaikille kansalaisille. Edellytyksenä tässä on tietysti uusi asetus, joka liittyy elintarvikkeiden valvontaan. Tämä on asia, jota täytyy viedä eteenpäin. Toivotan teille menestystä vielä paremman rakentamisessa kansalaisille. Nyt puhe, puheenvuoron saa edustaja Flego, yksi minuutti. Poštovani presidentti vlade Republike Hrvatske. Herra puhemies, herra puhemies, herra pääministeri. Puheenjohtajuus Euroopan unionin neuvostossa on tietysti aina suuri haaste mille tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiolle. Siksi toivotankin teille menestystä tiiviistä ja hyödyllistä puheenjohtajakautta. Minä toivon kovasti, että ei pelkästään todeta, että teidän niin yksi valtio on jättänyt Euroopan unionin, vaan että olemme saaneet paremmat suhteen kaikkiin naapureihin. Minusta tämä on oikea hetki uusille ajatuksille, uusille kimmokkeille. Ja minä toivonkin, että yksi asia jää liian vähälle huomioon, nimittäin koulutus. Me tarvitsemme juuri ajatellen keskiastetta, uusia aloitteita. On tärkeää, että Bolognan prosessia laajennetaan koskemaan myöskin keskiasteen koulutusta niin, että saamme aikaan parempaa tulosta koulutusjärjestelmissä ja myöskin enemmän kilpailua. Tätäkin kansalaiset aivan oikein odottavat. Kiitos. Yksi minuutti edustaja Giegold, olkaa hyvä. Thank you, President. Prime... Kiitos puhemies Pääministeri, on ilo nähdä teidät uudelleen teidän uudessa roolissanne. Ja haluaisin vain ottaa esiin kaksi asiaa. Ensinnäkin komissio on esitellyt ehdotuksenne verojen julkistamiseksi suurille moni eh, kansallisille yrityksille. PK-yritykset ja kansalaiset maksavat veroja, mutta monet eh, suuryritykset eivät maksa veroja. Ja teillä, pääministeri, on mahdollisuus tuoda tämä asia takaisin eh, neuvoston esityslistalle. Toistaiseksi ei ole tulossa tästä mitään kokousta ja sen vuoksi vetoaisinkin, että tuotte asian takaisin neuvostoon ja viette päätökseen sen, minkä Suomi puheenjohtajakaudellaan käynnisti ja löytäisitte enemmistön neuvostossa. Suomalaiset eh, käynnistivät, samoin kuin Euroopan parlamentti, myös eh, sen, että julkaistaan kaikki eh, pysyvien edustustojen lobbauskokoukset. Saksa on sanonut tekevänsä saman, mutta ikävä kyllä Kroatian edustusto ei tee näin vielä. Joten voisitteko te noudattaa suomalaisten esimerkkiä? Kiitos. Thank you, Madam Conte, for one... Edustaja Conte, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ennen kaikkea haluan toivottaa oikein hyvää työtä Kroatian kollegoille. Italialaisilla äh, ja kroatialaisilla on yhdistävänä tekijänä hieno meri. Viime vuosina äh, kalastusalalla on ollut Euroopan unionissa käytössä tiukat rajoitukset ja uusi kausi käynnistyy taas rajoituksilla vuoden alusta vaarana on se, että 40 prosenttia koko Italian äh, kalastustuotto pienenee. Sen sijaan, että parlamentin ja yhteispäätösmenettelyssä olisi kuultu, on toimittu ohittaen parlamentti. Ja tämä vaikuttaa Välimeren kalastuksen. On tärkeää toimia koordinoiden jäsenvaltioiden kesken ei voida jättää parlamenttia huomiota. Me edustamme täällä kansalaisia. Slovenia, Italia ja Kroatia saisivat tehdä yhteistyötä, jotta edistäisimme kalastajien asemaa. Me, meidän tulee toimia hyvien naapurussuhteiden pohjalta. Toivon, että Kroatia puheenjohtajakaudellaan voi toimia hyvin koko kalastusalan hyväksi Euroopassa niin, että tuetaan alusten uusimista ja kun huomioon nyt uuden komission, niin haluan esittää sille äh, kysymyksen ja haluan saada selvän vastauksen. Kyse on pelagisista aloista, väli, lajeista välimerellä ja kalastuksesta. Me haluamme taata kansalaisille sen, että talous kasvaa myös tällä alalla. Tarvitsemme myös alueellisia ja jäsenvaltioiden välisiä yhteistyöohjelmia. Kiitos. Muistuttaisin vielä teille sen, että puhuisitte hieman hitaammin, jotta tulkkaus toimii. Ja nyt yksi minuutti edustaja Terts. Yes, niin, hyvää huomenta, kiitos puhemies. Pääministeri eh, Plenkovic, tervetuloa. Haluan todottaa Kroatialle kaikkea hyvää valtiona. Min, tämä on minulle hyvin tunteellinen hetki, koska minä olin toimittajana 90 luvun alussa eh, jouk- taistelukentillä Osiekissa, Karlovacissa, Savoniassa, Krainassa, ja silloin tämä puolitakausi oli pelkkää unelma. Juuri tämä uskomattoman kaunis, joka liittyy tähän eurooppalaisten ydentymiseen Tallinnasta, Kadisiin, Zagrebista, Amsterdamiin, ja me emme voi sallia sitä, että tämä hajoaisi. Kroatian puheenjohtajana täytyy torjua kaikkien niiden toimintaa, jotka pyrkivät kaappaamaan Euroopan tehdäkseen siitä tällaisen supervaltion, joka edustaa sosiaalidemokraattista ideologiaa, joka viime kädessä tuhoaa kansalaiset, kansakunnat ja demokratiat. Pitää saada aikaan yhteinen tunne, on täytyy olla yhteiset äh, taht, yhteinen tahtoilla pyritään saman aikaan irratilaisia hankkeita, kuten esimerkiksi vihreän sopimus tai konferenssi Euroopan tulevaisuudesta. Tämä on jotakin sellaista, mitä eivät suinkaan kaikki Euroopan valtioita kansalaiset halua. Thank you, one minute, um... Ja nyt yksi minuutti. Anteeksi. Edustaja Björk, yksi minuutti, joka hyvä. Thank you very much. Kiitos, eh, hyvä pääministeri Plenkovic te sanotte, että haluatte keskittyä äh, maahanmuuton hallintaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Sen jälkeen, äh, kun luin raportit, kävin tuolla alueella, puhuin näillä alueilla, joista puhuitte, äh, Etelä-Kroatiassa, Pohjois-Bosniassa. Me olemme näimme vuonna 2010 kymmeniä tuhansia laittomia palautuksia ja 25 000 2019. Ja kun luin nämä raportit Kroatian rajapoliisin brutaalisuudesta, niin täytyy sanoa, että ne kertomukset, joita kuulin, oli vielä pahempia. Haavoja, koiran puremista, etälamauttamista ja kaikki se, mitä nämä ihmiset olivat kokeneet, oli ihan kauheata. Ja kansalaisyhteiskunta, joka yrittää auttaa pakolaisia, sitä myös kiusataan. Meidän täytyy olla selkeitä. Ei ole yhtäkään jäsenvaltiota, joka voisi toimia näin rajoillaan, eikä sillä ole väliä missä, kuten kollegat sanoivat. Meidän täytyy pysäyttää tämä. Meidän täytyy saada riippumaton valvontamekanismi ja meidän täytyy olla selkeitä siinä, että Schengen-jäsenyys ei ole mahdollista, ellei tämä tilanne lopu. Täällä uh, on sinisen kortin pyyntö. Vai edustaja, otatteko tämän pyynnön vastaan? Edustaja Soukol, olkaa hyvä. Please go ahead for 30 seconds. Hvala lijepa. E, e, draga kolegice, zbog čega govor... Niin, hyvät kollegat. Miksi te kerrotte täällä epätotuuksia? Raportit, jotka te mainitsitte, eivät ole mitään virallisia raportteja, jotka olisivat vastuuviranomaiset tehneet – Nämä ovat yrityksiä, joiden ovat yhtyneet tietyt järjestöt, joilla ei ole mitään legitiimiä toimintaa. Ne ovat pyrkineet tahraamaan Kroatian mainetta. Kroatia kunnioittaa kaikkia EUn sääntöjä ja se kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, joten täytyy pidättäytyä tällaisen väärän tiedon levittämisestä Euroopan parlamentissa. Tämä on ihan naurettava. Minä olen lukenut raportit, olen nähnyt omin silmin. Olin siellä hyvin lyhyen aikaa ja minä näin itsekin laittoman palautuksen. 20 ihmistä palautettiin Kroatian äh, rajapoliisien toimesta. Minä näin koiran äh, puremia haavoja. Minä näin, äh, kuinka ihmisten päälle heitettiin kylmää vettä ennen kuin heidät äh, palautettiin äh, Bosniaan. Joten äh, haluan tietää, käynnistetäänkö tällainen äh, riippumaton valvontamekanismi ja että huolehditaan äh, ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista, koska niin ei tehdä tänä päivänä. Mr. Sinčić. Yksi minuutti, edustaja Sinčić. Olkaa hyvä. Hvala vam. Ovom prilikom treba reći kako izgleda Hrvatska. Puhemies, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja selittää, miltä Kroatia näyttää puheenjohtajakautensa aikana – korruptiota ja laittomia tapahtumia. Kroatialaisena meppinä unen aika sitten esitin tietopyynnön. Halusin tietää, kuka tiettyinä päivinä pääsee Kroatian hallituksen tiloihin. Ja nyt usean vuoden jälkeen en edelleenkään ole saanut vastausta näihin tiedusteluihin. Ja minä olen meppisentään. Mitä tavallinen kansalainen saa tietonsa? virallinen aikaraja on kaksi viikkoa, eli tieto olisi eh, pitänyt toimittaa kahdessa viikossa, mutta edelleenkään en ole vuosienkaan jälkeen saanut vastausta, eli tämä siitä avoimuudesta. Eh, sata metriä on hallituksen ja parlamentin tilojen välillä. Ei tämä ole mitään vastuullista pääministerin toimintaa. Te teette näin, jotta voitte suojella omia ystäviänne, jotka ovat laittomia toimia harjoittaneet hallituksen tiloissa ja jotka ovat siellä tehneet bisnesdiilejä 500 miljoonaa arvosta. Edustaja Niebler, olkaa hyvä. Kiitos puhemies arvoisa komission puheenjohtaja, herra neuvoston puheenjohtaja. Me olemme uuden vuoden alussa, uuden vuosikymmenen alussa. Meillä on uusi puheenjohtajavaltio ja kaikessa alussa on omaa taikaansa, sanotaan, ja kaikkiin alkuihin liittyy aina suuria odotuksia, ja ajatellen nimenomaan Kroatian puheenjohtajavaltiota, odotukset ovat hyvin suuret – ja te, herra neuvoston puheenjohtaja, ohjelma, jota te esittelitte, on jotain, mikä saa meidät kokemaan asiat myönteisesti. Suuret haasteet, suuret kysymykset, niitä tulee tarttumaan todella voimakkaasti. Minä haluaisin puhua muuttoliikkeestä. Täällä Euroopan unionissahan vuodesta 2015 me etsimme yhteisiä ratkaisuja ja voin sanoa, että monet tilaisuudet vuoden alussa minun alueellani Bairissa ovat sellaisia tilaisuuksia, joissa ihmiset osoittavat, että heillä on suuria odotuksia siitä, että muuttoliikekysymykset ratkaistaan Euroopan tasolla yhdessä, että saadaan tilanne hallintaan. Pyydän, että toimitte sen puolesta, että teidän puheenjohtajakaudellanne saamme asiassa läpimurron että pääsemme yhteisiin turvapaikkajärjestösääntöihin ja että yhdessä jäsenvaltiot kantavat vastuuta suurista haasteista, jotka liittyvät muuttoliikkeeseen. Me tarvitsemme sitä ottaa yhdistelmää turvallisia Euroopan ulkorajoja, järjestäytynyttä maahanmuuttoa ja että torjutaan paon syitä myös siinä ensimmäisessä puheenvuorossanne, jonka te käytitte vastatessanne puheenvuoroihin, te puhuitte Schengenistä ja kysymyksestä, mikä oli hyvä asia. Tilanne on edelleen kriittinen, kun kuulen, mitä kreikkalaiset kollegat kertovat tilanteesta Kreikan saarilla. Joten ajatellen kaikkia muita haasteita, monivuotinen rahoituskehys ja vihreän ohjelma, näistä kaikista on puhuttu, mutta todellakin muuttoliike on asia, joka on edelleen kiireellinen ja pyydän, että ne todella keskittyneesti etsitte ratkaisuja ennen kaikkea jäsenvaltioiden kesken. arvoisa Piri, hyvä. Puhemies, hienoa nähdä, herra pääministeri, teidät taas täällä. Libyan kriisi ja Iranin ja Yhdysvaltain kriisin eskaloituminen osoittaa sen, miten meidän roolimme vahvistaminen lähialueilla ja laajemminkin on tärkeää. Meidän täytyy vedota monenvälisyyden ja diplomatian puolesta ja on myös sitouduttava tähän. Sen takia Kroatian sitoutuminen vahvaan Eurooppaan muutosten maailmassa onkin niin tärkeää. Pääministeri, ei ole mahdollista toimia globaalisti, jo, jos EU ei voi saada tuloksia aikaan. Tämä on erityisen tärkeää lähi, läheisten kumppanien kannalta Länsi-Balkanilla. Neuvottelujen on pysyttävä avoimina Albania ja Pohjois-Makedonian kanssa jopa ennen Zagrebin huippukokousta. Jos me sallimme sen, että demokratia epäonnistuu, tämä ei ole mahdollista. Puola ja Unkari vaativat tiukkoja toimia neuvostolta. Ja disinformaatio korruption ja vaaleihin vaikuttamisen uhka on otettava tosissaan. Minun ryhmäni on valmis tekemään yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa näissä haasteissa. Kiitos hyvät kollegat. Meillä on nyt 16 puhujaa listalla. Menettelyn ilman puhujalistaa lista suljetaan nyt ja varoitan, että emme voi ottaa kaikkia huomioon. Pyydän teitä pitämään kiinni puheajoista. Eli sitten kun punainen valo vilkkuu, niin silloin ollaan jo varavyöhykkeessä ja puhe täytyy päättää. Nyt edustaja Aje, olkaa hyvä. Puhemies, kiitos. Arvoisa pääministeri. Viides puheenjohtajakausi käynnistyy ja edelleenkin käsitellään monivuotista rahoituskehystä. Toivottavasti tällä kertaa onnistutaan. Neuvosto antoi Charles Michelille tehtäväksi tämän. Kroatialla on kuitenkin keskeinen rooli. Sen täytyy toimia tässä kannustajana. Täytyy päästä eteenpäin. Mitä pitempään jumitetaan, tutkijat, viljelijät, hankkeet ovat epävarmuuden tilassa. Hankkeita ei ole saatu vielä valmiiksi. Paljon on vielä epätietoisuuden vallessa. Miten, pitää, miten voi suunnitella tässä äh, epävarmuudessa? Me emme tiedä, minkälaisia varoja meillä on käytössämme. Arvoisa pääministeri, meidän tulevaisuus on yhteinen, koska myös haasteet ovat yhteiset. Ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ei voida käydä Luxemburgista johtaen. Äh, maahanmuuton haaste ei ole pelkästään äh, Kreikan haaste ja niin edelleen. Emme voi pelkästään Saksan tai Ranskan avulla elintarviketurvaa varmistaa. Me tarvitsemme Euroopan unionille omat varat. Sitä kautta ratkaisut löytyvät. Kiitos. Marquardt. Edustaja Mähkua, yksi minuutti. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Kiitos. Äh, äh, hyvä pääministeri, ensinnäkin toivotan teille menestystä puheenjohtajakaudelle. Toitte esiin tärkeitä prioriteetteja. Eurooppa, äh, joka äh, on sitova. Ja minusta on tärkeää, että tässä yhteydessä äh, otetaan esiin myös se, että poliitikkoja usein syytetään siitä, että puhuu yhtä ja tekee toista, joten meidän täytyy todellakin sitoutua siihen, että teemme mitä sanomme. Ja tulevina kuukausina me toki voimme olla eri mieltä maahanmuuttopolitiikasta ja turvapaikkapolitiikasta, mutta meidän täytyisi kuitenkin olla rehellisiä toisillemme. Ja olen todella pahoillani siitä, että me katselemme asioita yksipuolisesti. Minä itse näin Kroatiassa, että siellä oli niin paljon todisteita ulkorajoilla äh, laittomista palautuksista ja väkivallasta, ja että ei myönnetä, että se on totta, vaan sanotaan, että se ei ole totta. Jos te haluatte sellaisen Euroopan, joka suojelee ihmisiä, silloin meillä täytyy olla Eurooppa, joka suojelee ihmisiä myös ulkorajoilla ja toivon mukaan menestytte myös siinä. For one and a half... Puolitoista minuuttia edustaja Bardella, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Pääministeri, Kroatiassa ihmiset ovat tiedostaneet tilanteen ja nyt kun puheenjohtajakausi käynnistyy, tämä on ajankohtaista. Kauppavaihto, yhteisön sisäinen kilpailu, maahanmuutto, diplomatian ja teknologian heikkous globalisaation haasteessa. Politiikka kuitenkin on aina vain samaa entistä kriittisempiä ollaan Euroopan unionin suuntaan, aivan niin kuin vaaleissa viimeksi havaitsimme Italiassa, Ranskassa, Espanjassa, puhumattakaan yhdistyneestä kuningaskunnasta. Halutaan aina vain enemmän integraatiota, laajentumista. Puhemies keskeyttää. Voisitteko hieman hidastaa? Vähemmän vain kansallista suvereeniutta. 2013 unioni oli institutionaalisessa kriisissä ja tällä oli valtavat vaikutukset koko Kroatian talouteen, äh, myös äh, laivan rakennukseen ja äh, rannikkooloihin. Tämä kuulemma on vapaan kilpailun seurausta. Arvoisa pääministeri, me emme voi jättää huomiota niitä haasteita, jotka teillä on edessänne. Meille esitelty ohjelma ei sisällä mitään vallankumouksellista. Se ei muuta mitään Euroopan kansojen jokapäiväisessä elämässä presidentti Macron taipuu komission vaateiden edessä ja sitten Albanian liittymistie jatkaa, vaikkakin olemme maahanmuuttotilanteen tuominneet tässä salissa. Merkel auttaa tässä ja sitten päästään eteenpäin tässä hallinnossa, vaikkakin se on aivan tuuliajolla. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Yksi minuutti edustaja Juritsa Dôležitou úlohou chorvátskeho predsedníctva... Kroatian puheenjohtajakaution tärkeä tehtävä tulee olemaan taata edentyminen neuvotteluissa Euroopan pitkän tähtäyksen budjetissa Iso-Britannian eroamista. Meidän tulee aukko tuloihin, joka täytyy täyttää lisäämällä tulee. Minusta ei ole hyvä se, että jotkin jäsenvaltiot katsovat, että tämän aukko täytettäisiin ottamalla käyttöön eurooppalaisia veroja ja vahvistamalla jäsenvaltioiden maksuosuuksia. Meidän pitää parantaa varojen hallintaa, jota meillä on käytössä. Slovakia, jota minä edustan, on netto vastaanottaja, mutta Euroopan varojen netto vastaanottaja, mutta kansalaiset kyllä ymmärtävät, että kun on vähemmän tuloja, on myös vähemmän varoja käytettävissä. He eivät kuitenkaan ymmärrä sitä, miksi EUn varoja on vuosien ajan käytetty saman jakoperiaatteen mukaan, jossa, joka usein on tehoton tapa käyttää varoja. Vetoa neuvostoon, jotta se paremmin löytäisi rahoituksen keinot tavoitteidensa toteuttamiseen ja kiinnittäisemmän huomiota ohjelmiin, joita se rahoittaa. Edustaja Papadimulis, yksi minuutti. Kirja for the Lion. Hyvä äh, puheenjohtaja von der Leyen. Mitkä ovat äh, nyt totuudet Libyan kriisi ja kriisi Iranin ja USA kesken? Kaikessa tässä unioni on poissa oleva. Me olemme taloudellinen jättiläinen, mutta kansainvälisellä näyttelöllä olemme pieni kuin katkarapu, eikä sen kummempi. Meillä täytyy olla oikea rooli. Meidän täytyy viedä eteenpäin rauhaa kansainvälisellä näyttämöllä, ja jotta se olisi mahdollista, monien asioiden pitää muuttua. Ei meitä arvioida kauniiden sanojen pohjalta, vaan meitä katsotaan ja arvioidaan sen pohjalta, mitä me teemme. Kykenettekö te osallistumaan siihen, että me saamme aikaiseksi monivuotisen rahoituskehyksen, joka perustuu näille eri ehdotuksille, joita on tehnyt, ja siihen kuuluu esimerkiksi koheesiorahojen ylläpitäminen ja aluepoliittinen kehitys ja kykenemmekö käynnittämään eh, neuvottelut Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa jo tänä vuonna ja kykenemmekö viemään eteenpäin näitä eri eh, salkkuja, joita on kehitelty esimerkiksi maahanmuuttokysymyksistä, eh, mutta neuvosto on ne kaatanut. Edustaja Korrao, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvää huomenta, von der Leyen, Tervetuloa taas Euroopan parlamenttiin, pääministeri Plenkovic. Me kuuntelimme teidän prioriteettianne tarkkaavaisesti ja hyväksymme teidän tavoitteenne, jotta saamme paremman aseman myös siirtymisessä puhtaaseen energiaan. Se, että keskitytään puheenjohtajakaudella suurin saariin Välimeren alueella on hyvä. Mainitsitte sen, että digitalisaatiota tässä täytyy edistää, innovointia, tutkimusta parantaa tarvitaan uusia taitoja uusiin työpaikkoihin. Nämä ovat tärkeimpiä mahdollisuuksia ja haasteita meille uudella vihreällä aikakaudella. Tässä yhteydessä, kun puhumme vihreästä aikakaudesta ja vihreän kehityksen ohjelmasta, niin miksei toimittaisi niin, että vihreät investoinnit vapautettaisiin budjettikurista. Tärkeimpänä työnä on toimia niin, että tavoitteet muutetaan konkreettiseksi edistykseksi, joka vaikuttaa kansalaisten elämään. Haluan toivottaa teille menestystä ensimmäisellä puheenjohtajakaudellanne. Kiitos puolitoista minuuttia. Edustaja Deli. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puhemies. Hyvä puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Aion puhua laajentumisesta, koska olen todella iloinen siitä, että te olette ottaneet tämän asian näin keskeisesti esityslistalleen. Tuo on valtaisa tehtävä. Teidän pitää ensin vakuuttaa ne jäsenvaltiot, jotka ovat tätä vastaan, sillä että saadaan uusi tuore lähestymistapa. Ja teidän pitää saada aikaan myöskin luottamusta Länsi-Balkanin ehdokasmaissa siitä, että EU-hun liittyminen ei ole asia, johon liittyy porkkana, joka on kaukana ja jossa on pitkä keppi. Mielenpiirustiedustelut osoittavat, että suuri osa ihmisistä tukee Euroopan integraatiota. Ihmiset rakastavat tukevat eurooppalaista ajatusta huolimatta siitä, että viime aikoina EU on käyttäytynyt kuin ilkeä äitipuoli. Toivottavasti uusi komissio ja te neuvostossa muutatte tätä tilannetta. Kansanpuolueen Unkarin valtuuskunta on valmis auttamaan teitä, koska Unkari, me unkarilaiset, me haluamme vakaan ja kukoistavan naapuruston, jossa on mahdollisimman paljon uusia jäsenvaltioita, koska ilman niitä Euroopasta ei voi olla riittävän voimakasta, jotta se voisi kestää paineen globaalissa politiikassa, joten kaikki katseet ovat kääntyneet teidän suuntaanne, herra pääministeri. Thank you. Kiitos. Sinisen kortin pyyntö. Luis Karikanolta. Hyväksyttekö tämän kysymyksen sinisellä kortilla? Edustaja Deli, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Pieni hetki. Tässä on hieman sekannusta. Ilmeisesti sinisen kortin pyyntöä ei esitty, esitettykään. Menemme eteenpäin. Seuraava puhuja on edustaja Ertug. Yksi minuutti. Madame la Mr. Prime Minister. Kiitos. Eh, hyvä pääministeri, tervetuloa jälleen kerran parlamenttiin ja onnea teidän puheenjohtajakaudellenne ja Aloittaisinkin kiittämällä teitä tästä strategiasta ja Euroopan unionin yhtenäisyydestä. Tämä on erittäin tärkeää. Meillä on yhä alueita Euroopan unionissa, joissa ei ole lainkaan tai erittäin huonosti yhteyksiä esimerkiksi internettiin. Ja tämä vaikuttaa erityisesti maaseudulla ja alueilla, jossa väestö on vähentynyt. Kansalaisten tulisi voida hyötyä äh, infrastruktuurista ja digitaalisesta infrastruktuurista. 5G ei ole vain sana, vaan se on äh, erittäin hyväksi tueksi esimerkiksi energia- ja muulle teollisuudelle. Tämä nykyinen verkko ei ole riittävä ja von der Leyen, katson myös teidän suuntaanne. Meidän täytyy tehdä jotakin voittaa jotta voimme estää tällaisen tilkkutäkkimäisen kattavuuden. Meidän täytyy saada yhtenäinen lähestymistapa myös 5G-verkkoon, joka ei jätä ketään jälkeen ja joka tulee myös tukemaan työllisyyttä. Kiitos. Madam Chair, for... Kiitos, kiitos edustaja Cha. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Hyvät kroatialaiset ystävät, me usein sanomme, että EU on tienhaarassa. Nyt on teidän vuoronne ohjata sitä siihen suuntaan. Teidän tilan ratkaisenne on tällä hetkellä hyvin tärkeä. Ilmastokriisi, eriarvoisuus, Brexit, pitkän tähtäyksen budjetti ja myös lisääntyvät ongelmat, jotka liittyvät oikeusvaltioon eräissä näissä jäsenvaltioissa, ovat sellaisia kysymyksiä, joilla on pitkän tähtäyksen vaikutuksia koko Euroopan perheeseen. Kehotan, että Kroatia ei aliarvioi käynnissä olevia oikeusvaltion menettelyjä. Kysymys oli vain Puolasta ja Unkarista. Kysymys on meistä yhteisönä ja siitä, onko meillä Euroopan unionina itsekunnioitusta toimia riittävästi silloin, kun sääntöjä ja arvioita, arvoja ei oteta huomioon. Nyt tällä hetkellä hyvin usein tätä puuttuu. Kaipaan rohkeutta jolla toimittaisiin todellisena oikeusvaltion edustajana, edistäjänä ja myöskin on tärkeää, että artikla 7 eteenpäin, jonka käyttämistä on jarrutettu tietoisesti, on tärkeää todellakin saada aikaan sellainen perintö, jolle voimme rakentaa tulevaisuudessa. For one minute, please. Edustaja Strik, yksi minuutti, olkaa hyvä. Yeah. I would like to welcome the Croatia. Kiitos äh, puhemies. Toivotan tervetulleeksi äh, Kroatian puheenjohtajakauden ja toivon, että saavutatte tavoitteenne. Yksi uuden komission äh, Tavoite on löytää sopimus uudesta turvapaikkapolitiikasta perustuen solidaarisuuteen ja oikeuteen turvapaikkaan. Tämän uuden lainsäädännön täytäntöönpano voi viedä kuitenkin vuosia. Onneksi meillä kuitenkin on paljon sääntöjä ja lakeja, ja jos niitä toimeenpantaisiin oikealla tavalla, ne harmonisoisivat jo meidän järjestelmämme. Haluaisinkin tietää, mitä puheenjohtajamaa tekee, jotta voitaisiin saada kaikki kaikkiin jäsenvaltioihin yhtäläinen turvapaikkalainsäädännön täytäntöönpano. Ja sitten nämä laittomat palautukset, joita tapahtuu EU:n jäsenvaltioiden monilla rajoilla. Minä tutkin näitä käytänteitä esittelijänä Euroopan neuvostossa ja silloin minä myös vierailin Kroatian Bosnian suuntaisella rajalla ja olin järkyttynyt yllättynyt siitä, miten paljon siellä oli äh, dokumentoitu sitä brutaalia väkivaltaa sekä äh, rakenteellista kieltoa päästä hakemaan turvapaikkaa. Mihin äh, askeliin Kroatian hallitus aikoo ryhtyä, jotta voitaisiin lakkauttaa nämä käytänteet ja että puututtaisiin näihin käytänteisiin myös muissa jäsenvaltioissa? Olen pahoillani, ylititte puheaikana ja veitte muiden puhujien puheaikaa. Olen hyvin tiukkana tästä lähen tämän suhteen. Puolitoista minuuttia, edustaja Dare, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Kiitos pääministeri Plenkovic. Vahva Eurooppa haasteiden maailmassa on hienosti valittu Kroatialta. Kroatialla on hyvä mahdollisuus, sillä on myös haasteita edessään, kun täytyy lähentää kansalaisia instituutioihin ja on osoitettava, että Eurooppa ei edusta vain suuria rahoitus- ja talousintressejä, vaan kyse on kansalaisten Euroopasta. Kyse on paikallisesta, tavallisesta elämästä. Nämä ovat sellaisia haasteita, joihin meidän on vastattava. Brexit, monivuotinen rahoituskehys, maahanmuutto, haasteet, nämä ovat prioriteetteja. Euroopassa on oltava myös turvallisuutta, infrastruktuuria, toimintamahdollisuuksia myös globaalisti. Sitten meidän on tuettava myös maataloutta, maatalousalueita, kilpailukykyä, pk-yrityksiä Nämäkin on muistettava. Kestävän kehityksen haaste vaatii myös alueellista yhteistyötä. Varmasti voimme pitkälti yhtyä näihin eh, esimerkiksi eh, tutkijoiden, opiskelijoiden liikkuvuuden tavoitteisiin. Ne koskevat meitä kaikkia. Me tarvitsemme sosiaalisen eh, osallistamisen välineitä. Puhemies keskeyttää, puhemies keskeyttää. Voitteko hieman hidastaa tahtia? Ho capito. Ah, nyt ymmärsin ja pahoittelen. Tulen Veneton alueelta ja meillä on historiallisia kulttuurisia yhtenäisyyksiä maittemme välillä ja näin voimme varmasti helpommin päästä tavoitteisiin. Haluan toimi, toivottaa puheenjohtajavaltiolle kaikkea menestystä, jotta voimme myös tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä. Kiitokset pääministeri Plenkovic. Edustaja Bourgeois, yksi minuutti, olkaa hyvä. eerste minister namens de Hyvä äh, pääministeri, äh, Flanderin valtuuskunnan nimissä keskityn kolmeen tärkeään prioriteettiin. Yksi, äh, valitkaa tulevaisuuden budjetti eikä budjettia, joka on vain 2000-luvulle, vaan panostakaa innovaatioon, kehitykseen, digitalisointiin. Maailma ei odota meitä. Kaksi, suojelkaa kansalaisia Ihan oikein mainitsitte oikeusvaltion, mutta panostakaa myös rajavalvontaan nopeasti, eikä odota vuoteen 2024. Sitten Brexit, jossa on mahdollisimman vähän kaupan esteitä ja jossa meillä on mahdollisimman läheistä yhteistyötä brittiystäviemme kanssa. Ja lopuksi olen samaa mieltä teidän näkemyksistänne Länsi-Balkanista. Nämä uudet mekanismit komissiosta voivat tarjota hyvän pohjan, dynaamisen äh, prosessin ja toivotan teille kaikkea menestystä puheenjohtajakaudellenne. Madam Phillips. Kiitos edustaja Phillips. Philips, yksi minuutti. Um, I saw you this morning, Ms. Von der Leyen aamulla lähditte hotellistanne kolmen saattueauton kanssa ja olisin halunnut kyydin, koska ei ollut kovinkaan äh, ympäristöystävällistä lähteä yksin ilman antamatta kollegalle kyytiä tänne. Nyt haasteellinen tilanne EU-ssa tulevan kuuden kuukauden aikana aivan uskomaton, eli neuvottelut kahden jäsenvaltion kanssa ja budjetti, ja sitten toisaalta Britannia pidetään kahleissa EU. Miksi ihmiset haluaisivat näin toimia? Jos tämä politiikka olisi tarpeeksi hullua, niin haluatte, että Kroatia äh, liittyy myös yhteisvaluuttaan, joka on epäonnistuminen. Te lukitsette kansanne tähän epäonnistumisen ketjuun ja vain EUn tuomioistuin voi teidät tästä vapauttaa. Korkea työttömyys ja stagnoituvat palkat, älkää tehkö tätä, pitäkää oma valuuttanne. Kansalaiset haluavat vapautta niin kuin meidän maamme osoittaa. Ei haluta mitään kasvotonta supervaltiota. Yhdistynyt kuningaskunta näyttää tien ulos tästä hullusta hankkeesta, jollei EU osoita halua uudistua ja kumota kaikkia direktiivejä ja asetuksia, niin monet suuret kansakunnat seuraavat meidän malliamme. Edustaja Gonzales Pons, yksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Tervetuloa kotiin, Andrei. Se, että nuori jäsenvaltio on puheenjohtajavaltiona, osoittaa sen, että laajentuminen on ainoa tapa, jota Euroopan unioni voi edetä. Erilaiset viestit, jotka liittyvät laajentumiseen, niin on loputtava – ne vain hämmentävät meidän ystäviämme, vähentävät meidän uskottavuuttamme ja avaamat oven muille valloille, joilla on hämäriä tavoitteita ja jotka pyrkivät täyttämään meidän paikkamme. Se, että Eurooppa sulkisi oven Balkanilta, olisi Euroopan unionin hajottamisen alku. Minusta on tärkeää tämä konferenssi Euroopan tulevaisuudesta huolimatta siitä tuskasta, jota Brexit meillä aiheuttaa, on totta, että meidän pitää lähettää Euroopan vihamiehisille ja nationalisteille ja separatisteille ja hajottajille, että nationalismi on rauhan vihollinen. Ja on totta, kuten totesit Andrei, meidän täytyy puolustaa oikeusvaltiota kaikin voimin. Meidän täytyy kunnioittaa tuomioistuinten ja tuomarien riippumattomuutta. Meidän pitää kunnioittaa tuomareiden ja tuomioiden päätöksiä, ja tämän parlamentin tulee hyväksyä tuollaiset päätökset. Ja jos se haluaa kunnioittaa oikeusvaltiota, sen täytyy myöskin kuulla, mitä tuomarit ja tuomioistuimet sanovat. Toivomme, että Brexit on se asia, joka tapahtuu viimeisen kerran. Tässä on viimeinen avioero ja tässä on viimeinen nationalismin voitto. Thank, thank you. For one minute. Kiitos. Yksi minuutti, edustaja Pitsula. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče vlade. Prije svega... Kiitos, äh, hyvä pääministeri. On suuri ilo, että olette täällä äh, puhumassa äh, Kroatian ensimmäisestä puheenjohtajakaudesta. Ja on hienoa, että ohjelmassa on mainittu myös saaret, koska tällä ne voivat esimerkiksi auttaa e-, energiamuutoksessa – Millä tavalla Kroatia tulee vahvistamaan tätä prosessia? Toinen prioriteetti, joka on hyvin eh, tervetullut, on se, että käynnistetään laajentumispolitiikka uudelleen. Minä tulen laatimaan parlamentin suositukset tästä. Ja eh, tarkoitus on käynnistää eh, Pohjois-Makedonian ja Albanian kanssa neuvottelut. Minusta olisi hyvä toivottaa nämä maat mahdollisimman nopeasti mukaan. Kroatia on uusin jäsenvaltio, siitä ei ole niin kauan. Kun me neuvottelimme jäsenyydestä, me tiedämme, että se on pitkä prosessi, varsinkin kun eh, tietyt jäsenvaltiot blokeeraavat eh, laajentumista. Olisi hyvä päästä eteenpäin. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos. Edustaja Kutsuk, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, Haluan toivottaa pääministerin takaisin kotiin tänne Euroopan parlamenttiin. Haluan onnitella Kroatiaa, puheenjohtajavaltiota kunnianhimoisesta ohjelmasta ennen kaikkea Länsi-Balkanin suhteen. Tämä on ollut hyvin kunnianhimoinen alku uudelle vuodelle, ennen kaikkea von der Leyenille. Zagrebissa todettiin, että Pohjois-Makedonialle ja Albaanialle pitäisi näyttää vihreätä valoa. Haluaisin kuitenkin muistuttaa viime vuoden opetuksista. Meidän ei pitäisi lupailla sellaista, mitä emme voi toteuttaa. Toiseksi globaalinen todellisuus on sellainen, että meillä ei ole enää varaa pitää Länsi-Balkanin maita ikään kuin Euroopan odotushuoneessa. Niiden täytyy olla keskeisenä osana Euroopan unionissa mukana. Me tulemme toteuttamaan hyvin tärkeitä aloitteita tulevien puolen vuoden aikana. Uusi liikkeelle keskittymismetodologian yksi näistä. Meidän on kuultava näitä maita, muutoin prosessi on alusta alkaen jo tuomittu epäonnistumaan. Toiseksi se, mitä edustaja Pitsula mainitsi, tulevaisuutta, tulevaisuutta käsittelevä konferenssi. Kaikkien jäsenehdokkaiden täytyy saada myös oma roolinsa tässä konferenssissa. Ja onnittelut vielä pääministerille. Puhemies sanoo, että kunnioittakaa puheaikoja. Ylityksiä ei hyväksytä tällä tavalla. Seuraavaksi edustaja Kraa. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Pääministeri, 28 vuotta sitten suurin piirtein useimmat EU-maat tunnustivat Kroatian itsenäisenä valtiona. Ja nyt olette täällä ja johdatte puheenjohtajuutta. Tästä onnitteluni. Minun on kuitenkin myönnettävä, että kun luin ohjelmanne, olin hiukan pettynyt – te puhutte e, ehdokasvaltio Turkista, te haluatte, että Kosovo otetaan Euroopan jäseneksi. En usko, että Vranjo Tutsman perustaja, presidenttinne ja puoluetoverinne olisi tukenut tällaista ajatusta. En usko, että enemmistö kroatialaisista tukee tällaista politiikkaa. Ja voin varoittaa teitä siitä, että täällä ensimmäisen luokan eurooppalaisena katsotte, että teidän tulisi edustaa sellaista politiikkaa, joka on kansanne etujen vastaista. Katsokaa monet, miten monet ihmiset ovat jättäneet Kroatian, miten nuoret jättävät maan. Ja sitten te kun katsotaan Franjo Tutsman ja hänen kirjansa, jossa hän puhuu Kroatiasta ja kansallisuuskysymyksestä, sieltä löytyy parempia vastauksia Euroopan haasteisiin kuin mitä komissio ja tämä parlamentti tarjoavat. Euroopan unioni tällä hetkellä on suuri globaalinen talous, suuri talousalue globaalisti, jossa on heikoin kasvuaste heikoin investointiaste. Se haluaa käyttää kolme miljardia ilmastonmuutokseen, mikä ei välttämättä ole tulevaisuuteen viittaavaa teknologiaa, vaikka enemmistö näkee asian eri tavalla kysymys, jotka liittyvät Eurooppa-kysymyksiin, ratkaisuivat Eurooppa-kysymyksiin löytävät tämän Tutsmanin kirjasta. Minä olisin odottanut Kroatialta, että se olisi edustanut täällä 90-luvun henkeä, jotta olisimme kumppaneita siinä, että otettaisiin terve käyttöön ja asioita alueellistettaisiin. Suuret valtiot, ylikansalliset rakenteet eivät tuota mitään. Te tiedätte sen Jugoslavian lapsena paremmin kuin muut. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Tosinovski, olkaa hyvä. Pääministeri, teidän puheenjohtajakautenne eh, painopisteet. Eh, sinne puhutte energiakappaleessa energia- eh, ja ilmastoneutraalista EU-sta. Pyytäisin teitä olemaan hieman varovainen, kun täytäntöön panette nämä tavoitteet. Ne ovat hyvin monimutkaisia sekä teknisesti että taloudellisesti. Olen huolissani siitä, että että nyt jo, kun meillä on uudet tavoitteet teollisuudelle, olemme taas kiristämässä niitä. Minusta meidän täytyisi nyt keskittyä vahvistamaan horisontte 2020 ohjelmia. Jos me emme halua nostaa kustannuksia epäsuhtaisesti, tätä isoa asiaa ei voida ratkaista ilman tiedettä ja tutkimusta. Tiedän, että Kroatia puheenjohtajamaana taatusti onnistuu neuvotteluissa lisäämään rahaa horizont ohjelmille Kiitos. Yksi minuutti edustaja Puigdemont. President, Prime Minister, it's a pleasure to welcome the... Puhemies, pääministeri, on hienoa toivottaa Kroatiaa tervetulleeksi puheenjohtajavaltiona. Maa on saanut itsenäisyytensä hiljainen, se on osoittanut arvonsa unionin jäsenvaltiona. Haluan kiittää pääministeri Plenkovicia siitä, että Katalonian ja Espanjan välinen vuoropuhelu on hyväksytty. Kyse on sisäisestä asiasta, joka on esillä myös Kroatian kaudella. Sen takia on löydettävä poliittinen ratkaisu vuoropuhelun ja neuvottelujen kautta. EUn on löytävä demokraattisia välineitä itsemääräämisoikeuden toteuttamiseen. Sortoa emme voi hyväksyä. Nyt eurooppalaisten poliitikkojen on puhuttava ja osoitettava koko maailmalle, että meillä on parempi tapa. Itsemääräämisoikeus on demokraattisin tapa ratkaista alueelliset konfliktit, niin, ei ainoastaan täällä Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Kiitos. Can I just say we have two... Nyt on esitetty kaksi sinisen kortin kysymystä. Otatteko ne vastaan? You will? No. No. Ei. Selvä. Näin nämä pyynnöt on torjuttu. Seuraavaksi edustaja Moreshan puolitoista minuuttia. Thank you very much, Madam President, Prime Minister. Kiitos, puhemies. Pääministeri Plenkovic, tervetuloa takaisin parlamenttiin. On upeaa nähdä Kroatia johtamassa Euroopan unionia kuuden kuukauden ajan. Toivottavasti malli koko Länsi-Euroopan, Länsi-Balkanin alueelle. Pääministeri Plenkovicin johdolla Kreatia on vakautunut taloudellisesti. Tulette liittymään euroalueeseen äh, odottavassa tulevaisuudessa. Te olette olleet edellytyksiä schengen varten. Kroatia voi olla esimerkki koko länsi -Balkanin. Me tarvitsemme kaksi asiaa. Me tarvitsemme sitä, että muut länsi maat toteuttavat uudistuksia, ja meidän Euroopan unionin täytyy kunnioittaa lupauksemme Länsi-Balkanille. Meidän pitää sanoa selvästi länsi maille, te olette osa Eurooppaa, te kuulutte Euroopan unioniin ja me haluamme auttaa teitä tiellänne kohti Euroopan unionia. Mikä tahansa panos, jonka Euro- Kroatia voi tähän suuntaan antaa, tulee olemaan historiallisesti tärkeää. Ja pääministeri Plenkovic, tunnette Euroopan parlamentin hyvin. Teillä on tilaisuus osoittaa se neuvotteluissa, joita käydään Euroopan budjetista. Euroopan parlamentin filosofia budjettineuvotteluissa on seuraava. Haluamme rahoittaa vanhat ja uudet prioriteetit kunnolla. Vanhat prioriteetit ovat olleet prioriteetteja vuosikymmenten ajan, koska ne ovat tärkeitä ja siksi, että ne ovat vanhentuneita. Olemme myös yhdessä todenneet, että meidän pitää tehdä myöskin enemmän uusille prioriteille, rajojen turvaamiselle, ilmastonmuutokselle, paremmalle ympäristölle, joten tue, tukekaa parlamenttia ja kertokaa kollegon neuvostoissa, että uudet prioriteetit vaativat uutta rahaa. Kertokaa kollegoille, että rahat laitetaan sinne, mistä puhutaan ja että on varmistettava, että Euroopan unionin budjettia käytetään oikein. Paljon onnea. Kiitos. Edustaja Danielson, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos pääministerille puheenjohtajakauden ohjelman esittelystä. Tämä on tärkeä aika edessämme. Nyt me asetamme tavallaan tien eteenpäin. Ja minulle sosiaalidemokraattina on tärkeää, että keskitytään siihen, että luodaan turvallisuutta tavallisille ihmisille. Tässä EUlla on tärkeä rooli, varsinkin mitä tulee terveyteen, turvallisuuteen ja työpaikkoihin. Meillä on tilanne, jossa 4000 eurooppalaista vuosittain menettää elämänsä töissä ja 80 000 eurooppalaista kuolee vuosittain syöpään, koska on altistunut työpaikallaan sille. Ja tämä on ihan älytöntä. Ja minusta oli hyvä, että neuvosto vaati uutta visiota liittyen työonnettomuuksiin ja työperäisiin syöpiin ja niiden lakkauttamiseen. Vaikka tämä ei ollut eh, osa teidän prioriteeteissanne tuossa puheenvuorossanne, niin toivon, että kuitenkin puheenjohtajavaltio ottaa eh, työturvallisuuskysymykset korkealle agendallansa niin, että saamme uuden strategian, koska työntekijät odottavat sitä meiltä. Kiitos. Thank you for one minute. Kiitos. Yksi minuutti. Edustaja Bizzotto, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Me olemme väsyneitä. Olemme väsyneitä niihin lupauksiin ja pelkkään puheeseen, jota kuulemme. Kun ajattelemme Libyaa, tapahtumia siellä Eurooppa näyttää nukkuvan. Maahanmuuttaja tulee laittomasti eh, esimerkiksi Italian ja Eurooppa ei tee mitään. Sitten on terroristeja, jotka uhkaavat meidän turvallisuuttamme ja Eurooppa käyttää miljardeja eh, Turkkiin ja diktaattori Erdoganiin. Tämä on ikään kuin jonkinlaista skifitarinaa. tarinaa mutta ikävä kyllä tämä kaikki on totisinta totta. Merkelin ja Macronin lausunnot ja myös von der Leyenin lausunnot kaikuvat tässä korvissa. Mitä te oikein odottelette? Miksi te vain odottelette, kun Eurooppa-laiva uppoaa? Tämä Eurooppa kokee vielä Titanikin kohtalon. Thank you. One minute for... Yksi minuutti, edustaja Ross Kiitos eh, puhemies. Euroopan unioni haluaa eroon fossiilisista polttoaineista, koska se pitää CO2-päästöjä ongelmana. Ja tätä ei voida kuitenkaan tehdä yksistään aurinko- ja tuulienergialla, vaan ydinenergia on yksi osa tätä. Alankomaalaisessa lehdessä 9. tammikuuta komission jäsen Timmermans sanoi ydinenergiasta, että se on liian kallista eikä se ole kestävää. No tämä on ihan äh, tyhmää, koska me emme kykene äh, ratkaisemaan tätä pelkällä äh, tuuli- ja aurinkopaneeleilla. Ranskassa on enemmän kuin 70 prosenttia energiasta ydinenergiaa, jossa kilowattihinta on lähes vain puolet siitä, mitä Saksassa. Ja esimerkiksi äh, tuulivoimalat ja aurinkopuistot pilaavat luontoa, koska ne vaativat niin paljon tilaa. Ne eivät toimi ilman fossiilista tukea. Sekä siirto, energian siirto sähköverkkoihin on hyvin monimutkaista. Meidän investointimme täytyy olla taloudellisesti vastuullisia, jos me haluamme kilpailla yhdistyneiden USA ja Kiinan kanssa ja huomioida työpaikat. Ja sen vuoksi vetoankin Kroatiaan, että se asettaisi ydinenergian agendalleen. Edustaja Dorfman, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa pääministeri neuvoston puheenjohtaja, onnittelut tästä kunnianhimoisesta ohjelmasta ensimmäisellä Kroatian puheenjohtajakaudella. Haluaisin viitata siihen, että on tärkeää, että myös maatalous ja maatalouspolitiikka ovat keskeisiä ohjelmassa, etenkin kun on kysymys monivuotisesta rahoituskehyksestä. Me tarvitsemme Euroopassa elävää, tulevaisuuden kestävää maaseutua ja Tämä on tärkeää sille, että on viljelijöitä, jotka elävät ja työskentelevät maaseudulla. Usein viljeltä vaaditaan erinäisiä asioita, mutta meidän pitää muistaa, että tarvitsee myöskin tuloja tiloilla. Näiden yritysten olla myöskin taloudellisesti toimintakykyisiä. Ja koska ja koska vain siinä tapauksessa ihmiset jäävät maaseudulle, jäävät näille tiloille, joille he työskentelevät. Me tarvitsemme edelleen voimakkaammin politiikkaa, joka katsoo perheyrityksiä, eikä suinkaan katso suurten investoijien suuntaan, vaan tukeva, tukee niitä, jotka tekevät todella työtä ja joiden perheineen työskentelevät maaseudulla. Uskon, että teidän ne monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ja yhteisen maatalouspolitiikan päätösten osalta voitte muokata tulevaisuutta. Madam Yksi minuutti edustaja Jongerius. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa onnittelemalla pääministeriä ensimmäisestä puheenjohtajakaudesta. Tästä tulee tärkeä vuosi. Monet ihmiset ovat sen jo sanoneet, mutta tiedämme, että Brexit lähestyy nopeasti. Eikä meidän tule unohtaa sitä, että Brexit olisi äh, Brexit tapahtui sen vuoksi, että ihmiset eivät tunteneet itseään tuetuksi. Ja sen vuoksi me tarvitsemme kestävää ja sosiaalista monivuotista budjettia, mutta ikävä kyllä neuvottelut eivät ole olleet kovinkaan menestyksekkäät. Ja haluaisin tietää Kroatialta puheenjohtajamaana, miten se tulee huolehtimaan siitä, että saadaan tarpeeksi varoja sosiaaliseen pilariin Miten voimme huolehtia siitä, että meillä on tarpeeksi varoja täytäntöönpanna sosiaalinen pilari? Varsinkin äh, nyt kun puheenjohtajamaa panostaa äh, sosiaaliseen ja kestävään politiikkaan ja siihen, että ketään ei jätetä jälkeen. Minä toivon teille menestystä. Thank you. One minute. Kiitos. Edustaja Rangel, yksi minuutti. Uh, thank you, Chair. Kiitos puhemies. Arvoisa pääministeri, Haluaisin ensinnäkin toivottaa pääministerin tervetulleeksi. Kroatiahan on kaikista uusin jäsenvaltio Euroopan unionissa ja pääministeri Plenkovic on tässä Eurooppa-hankkeessa varmasti kaikista kiireisin poliitikko tällä hetkellä. Halusin ensinnäkin todeta, että on hyvä, että Balkan on huomioitu. Balkanin maat haluavat liittyä Euroopan unioniin. Yksi asia on varma. Ei ole Eurooppaa ilman integraatiota ja Balkanin maiden jäsenyyttä. Haluaisin myös todeta, että, todeta, että tämä liittymistavoite on hyvä ja myös monivuotisen rahoituskehyksen ja tulevaisuuskonferenssin tiimoilta tehtävä työ on tervetullutta. Jos neuvosto haluaa viedä eteenpäin tätä konferenssia, niin on hyvin tärkeää, että Kroatia sitä tukee. Edustaja Zorin, jo yksi minuutti. No mundo desafios. É com esta... Voimakas Eurooppa maailmassa, joka on täynnä haasteita. Tämä on Kroatian puheenjohtajakauden iskulause. Toivotan teille kaikkia hyvää Toteuttaessa ne tehtäviä ne voimakkaan Euroopan täytyy olla toimintakykyinen. Ja sen täytyy myöskin asettaa kunnianhimoinen monivuotinen rahoituskehys ja pitää kiinni kohesiosta ja huolehtia siitä, että vahvistetaan EUn omia varoja. Eurooppa, joka on lähellä kansalaisia, Eurooppa, joka on vapaan demokratian hanke, tämä on jotakin, mitä ei voida korvata ja tämä on jotakin, mitä pitää vahvistaa. Me tarvitsemme tähän liittyviä kiinteitä yhteiskohtia. Ketään ei saa unohtaa. Me haluamme varmistaa sen, että Euroopan vaikutusvalta pysyy, ei pelkästään niiden parissa, jotka nyt jakavat meidän arvomme, vaan siitä,